Uh, Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, Perusoikeuskirjassa meitä muistutetaan siitä, että Euroopan unioni perustuu näkymättömiin universaaleihin arvoihin, kuten ihmisarvoon, vapauteen, tasavertaisuuteen ja solidaarisuuteen. Unionin toiminta perustuu demokratian, ja tietenkin oikeusvaltioperiaatteeseen. Kaiken toiminnan keskiössä on yksilö ja sitä myöten on perustettu ja luotu unionin kansalaisuus. Siihen liittyy sekä vapaus, turvallisuus ja oikeus. Tässä kerrotaan juuri Euroopan unionin perimmäisestä asiasta – ja siitä, mikä tehtävä meille lankeaa maahanmuuttojen ja sisäasioiden saralla. Meillä on suuret haasteet edessämme ja meillä on yhteinen vastuu ja kaikki riippuu vaikuttaa siihen, millä tavalla Euroopan integraatio etenee ja miten Eurooppa voi vastata erilaisiin oikeutusvaatimuksiin. Mikä on tämänhetkinen tilanne? Geopoliittisesti tilanne muuttuu hyvin nopeasti. Terroristinen uhka on kasvanut. Se on todellinen uhka yhteiskunnallemme. Euroopan talous pyrkii selviytymään kriisistä. Manner ikääntyy tässä demografisesti nuoressa maailmassa. Kaupunkien sisältä löytyy gettoja ja siellä on syntymässä ääriliikkeitä. Ja yhtä lailla haasteena ovat uudenlaiset rikollisuuden muodot, jotka eivät tunne rajoja laisinkaan. Myöskin humanitaarisia kriisejä on nähty. Ja tämä on ristiriidassa meidän moraalisten, kulttuuristen, poliittisten perinteiden kanssa. Me olemme nähneet, että ihmiset eivät ole kovinkaan tyytyväisiä tilanteeseen. Ja haluan suoraan sanoa, että vastaus näihin haasteisiin ei ole mikään Euroopan linnake, sillä menneet ajat ovat osoittaneet, että linnakkeet, joiden tarkoituksena on ollut suojata ihmisiä ulkoiselta uhalta, ovat loppujen lopuksi orjuuttaneet niitä, ne joita niiden oli tarkoitus suojella, ja tätä myötä on syntynyt myöskin eristäytymistä. Ja tähän me emme pyri. Eurooppa voi kukoistaa vain ainoastaan, jos se todella ponnekkaasti pyrkii helpottamaan ajatusten, tavaroiden ja ihmisten liikkumista. Avoimuus ja turvallisuus ovat Euroopan toiminnan periaatteita ja pilareita. Tämä on komission tehtävä silloin, kun puhutaan maahanmuutosta ja ulko- sisäasioista. Meidän täytyy saada turvallisuudesta ja liikkuvuudesta Euroopan toiminnan kulmakivet ilman, että ihmisten tarvitsisi pelätä. Meidän täytyy vaalia Euroopan identiteettiä siten, että perusoikeuksia vaalitaan. Meidän täytyy käyttää integroitua ja kohdennettua politiikkaa, jotta kyvykkäät ihmiset ja työntekijät ovat siellä, missä heitä tarvitaan. Meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa antaa mahdollisuuden maahanmuuttajien juohealle integraatiolle. Tämän lisäksi meidän täytyy varmistaa, että rikollisuus ja terrorismi eivät löydä tietään Euroopan unionin sisälle, ja mikäli löytävät, niin sitä vastaan taistellaan tehokkaasti. Hyvät naiset ja herrat, silloin kun puhutaan maahanmuutosta ja sisäasioista, niin jos emme etene yhdessä unionina, niin silloin emme etene laisinkaan. Jos nimitykseni vahvistetaan niin luotan teihin, arvoisa livevaliokunnan edustaja. edustajat. Olen ylpeä siitä, että minu, minä olen ehdolla, olen ehdolla ensimmäiseksi maahanmuuttoasioista vastaavaksi komissaariksi. Tämä korostaa sitä, että valittu puheenjohtaja Juncker ja muut komissaarit haluavat puuttua tähän suureen maahanmuuttoa käsittelevään haasteeseen. Yhä useammat yrittävät hakea turvapaikkaa Euroopan unionin rajojen sisältä. Unioni haluaa vaalia universaaleja ihmisoikeuksia ja tästäpä syystä Euroopan velvollisuutena on tarjota ihmisille turvapaikkaa. Meidän täytyy kunnioittaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja erityisesti meidän täytyy kunnioittaa ihmisiä ja missään tapauksessa ihmisiä ei saa perusteetta palauttaa te Euroopan parlamentaarikoina olette omalta osaltanne vaikuttaneet siihen, että on syntynyt vahva eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Nyt meillä on käytössä kattava juridinen kehys ja keskeisimpänä me on varmistaa, että näitä periaatteita käytetään yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. On olemassa toki muitakin aloja, joista on keskusteltava, erityisesti siitä, että meillä olisi yhdenmukainen unionin laajuinen turvapaikanhakijan status. Dublin-järjestelmän niin sanotussa terveystarkastusmenettelyssä, siihen palaan tuonempana ja kerron, mitä jatkossa tulisi tehdä. Päivittäin me kuulemme, kuinka turvapaikanhakijat saapuvat maidemme rajoille. Ihmiset epätoivoisesti yrittävät päästä muun muassa Välimeren alueelta unionin alueelle. Meidän täytyy paremmin vastata turvapaikkaa kriiseihin samalla tukien niitä maita, joiden turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu suuria paineita. Solidaarisuutta vaaditaan lisää, mutta se onnistuu vain ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot luottavat toisiinsa ja että jokainen kantaa oman vastuunsa. Olen kuitenkin myös tietoinen siitä, että enemmistö turvapaikanhakijoista ja ihmisistä, jotka kaipa- kaipaavat kansainvälistä suojelua, oleskelevat Euroopan unionin rajojen ulkopuolella kehitysmaissa, joissa on jo muutenkin suuria haasteita hoidettavana. Kansainvälinen solidaarisuus ei kuitenkaan saa pysähtyä unionin rajoille. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Euroopan tulisi vielä ponnekkaammin tukea niitä maita, joista monet pakolaiset ja turvapaikanhakijat lähtevät matkalleen tai joiden kautta ihmiset kulkevat. Minä tulen tekemään läheistä, tiivistä yhteistyötä varapuheenjohtaja Morgerinin ja ulkoasioista vastaavan komission jäsenen kanssa tarkoitukseni luoda yhtenäisempi turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa. Yhtä lailla haluan rohkaista jäsenvaltioita ottamaan vielä enemmän pakolaisia vastaan kolmansista maista. Pakolaisten uudelleen asettaminen on yksi keskeisimmistä anteliaisuuden ja solidaarisuuden viestistä, kolmansien maiden suuntaan. Euroopan unionin täytyy suojella niitä, jotka apua tarvitsevat, mutta samalla me voimme toimia uskottavasti vain, jos me puutumme myöskin laittomaan maahanmuuttoon samalla kunnioittain perusoikeuksia. Tarkoitan tällä sitä, että ne henkilöt, joiden hakemukset on hylätty, niin heidät palautetaan nopeasti ja vaikuttavasti. Meidän täytyisi panostaa juuri vapaaehtoiseen paluuseen ja kestävän uudelleen sijoittautumiseen ja näiden sijoittautumismahdollisuuksien parantamiseen alkuperämaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä alkuperämaiden, kauttakulkumaiden sekä kansainvälisten että valtiovallasta riippumattomien järjestöjen kanssa. Kattava lähestymistapa tarkoittaa myös sitä, että unionin alueelle voi saapua myös laillisesti. Meidän täytyy hyödyntää kansainvälistä liikkuvuutta, maahanmuuttoa ja integraatiota mahdollisimman tehokkaasti. Eurooppa kuuluu globaaliin ja verkottuneeseen maailmaan ja tällaisella alueella kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy entisestään entisestään. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia tietotaitovajeita on olemassa eri aloilla. Kilpailu pätevistä ihmisistä on jo nyt vahvaa, mutta me tarvitsemme myöskin ihmisiä työskentelemään monilla muillakin aloilla. Minä tulen keskustelemaan aiheesta kaikkien sidosryhmien ja keskeisten toimijoiden kanssa, jäsenvaltioiden, yritysmaailman edustajien ja ammattiliittojen edustajien kanssa. Minä olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme eurooppalaisen foorumin, joka koordinoi tällaista keskustelua. Niin sanotun sinisen kortin direktiivin ensimmäiset vuodet ovat osoittaneet, että puutteita on vielä olemassa. Tästäpä syystä komission puheenjohtaja Juncker onkin korostanut sitä, että tähän asiaan tulisi heti kauden alkumetreillä puuttua. Ja minä yritän varmistaa sen, että opiskelijoita ja tutkijoita käsittelevä direktiivi käsittely saadaan päätökseen vuonna 2015. Ja seuraavana Schengenin asioihin. Schengen on Euroopan integraation yksi suurimmista saavutuksista ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Mutta jotta sisärajavalvonnasta voidaan luopua, niin sen edellyttää, että meillä on myöskin vahva ulkorajavalvonta ilman, että ole, luomme eurooppalaisen linnakkeen. Jäsenvaltioilla pitää olla se siis mahdollisuus valvoa omia rajojaan, muut, omaa rajaosuuttaan, mutta me tarvitsemme myöskin Frontexia. Mutta ovatko käytettävissä olevat välineet riittävät? Komissio, parlamentti ja neuvosto, heidän pitäisi keskustella siitä, miten Frontexia jatkossa kehitetään ja miten voidaan todellinen eurooppalainen rajavartiojärjestelmä perustaa. Maahanmuuttopaineet ja salakuljetuspaineet kasvavat kasvamistaan ja meidän täytyy vahvistaa toimintakykyämme, jotta me voimme todellakin puuttua tähän kokonaisvaltaiseen ongelmaan. Me tarvitsemme rajavalvonnassa modernia teknologiaa. Meidän täytyy hyödyntää olemassa olevia digitaalisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaammin hyväksi silloin, kun maahanmuutto ja liikkuvuuskysymyksiä käsitellään. Taistelu ihmisten salakuljetusta vastaan on yksi keskeisimmistä toimistamme. Meidän täytyy saada edesvastuuseen ne henkilöt, jotka hyödyntävät ihmisten ahdinkoa. Ihmisten salakuljetus on ikään kuin uusi, epämiellyttävä ja vastenmielinen orjuuden muoto, jota täytyy kitkeä. Me tarvitsemme globaalin vastauksen näihin haasteisiin. Ihmiset pyytävät meitä suojelua, koska he pelkäävät terrorismin ja väkivallan nousun myötä syntyvään, syntyvää uhkaa. Meidän täytyy näinä konfliktiaikoina taistella myöskin niin sanottuja vieras sotilaita vastaan. Rikollisuus ylittää rajat ja vesittää yhteiskunnan toimintamahdollisuudet. Meidän täytyy keskittyä juuri perusoikeuksiin ja ulkoisten toimien parempaan synergiaan. Meidän täytyy toimia verkkorikollisuutta vastaan siten, että ihmiset voivat käyttää internetiä vapaammin hyväksi. Yhtä lailla meidän täytyy taistella eri, muita eri kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muotoja vastaan, kuten humausainekauppaa ja korruptiota vastaan. Arvoisat jäsenet, Tietojen tallentaminen on turvallisuusseikka, josta on keskusteltu useampaan otteeseen. Euroopan unionin tuomioistuin on lausunut tuomionsa ja nyt meidän täytyy katsoa, mikä olisi paras mahdollisuus toimia huomioiden tuomioistuimen mainitsemat periaatteet, eli suhteellisuusperiaate, tietojen suoja ja perusoikeudet. Viimeaikaiset tapaukset ovat osoittaneet, että me kohtaamme yhä useammin terrorismin uhan. Meidän täytyy tukea jäsenvaltiota taisteltaessa näitä uhkakuvia vastaan. Meidän täytyy tehdä ennaltaehkäisevää työtä radikalisoitumisen puolella taisteltava, kitkettävä se juurta jaksain ja estettävä terrorismin rahoittaminen. Rikollisuuden vastaisessa taistelussa poliisiviranomaisten välinen yhteistyö on kaiken A ja O, ja tällä saralla on vielä paljon parantamisen varaa. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät parlamentin jäsenet, minulla on vakaa aikomus tehdä tiivistä yhteistyötä kanssa, jotta pääsemme konkreettisiin käsin kosketeltaviin tuloksiin. Mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan ja sisäpolitiikkaan, sisäasiapolitiikkaan, me toivomme, että ne olisivat menestyksellisiä. Me aiomme keskittyä keskeisiin alueihin, jotka ovat keskeisiin unionin toiminta-alueisiin, ja meidän toimintamme pitää olla ö, perusoikeuksien mukaista. Jos minun mandaattini vahvistetaan, minä autan äh, tulevaa puheenjohtajaa linjauksissa, jotka ovat äh, tiivisti kytköksissä minun toimivaltuukseni kanssa. Minä tulen olemaan suorassa yhteydessä kollegoihin, varapuheenjohtaja Timmermansiin ja tulen tekemään äh, hyvää yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa. Jos, minusta, jos minun komissaarin postini vahvistuu, minä sitoudun palvelemaan ennen kaikkea niitä arvoja, jotka yhdistävät meitä. Minä tulen noudattamaan unionin arvoja, perusoikeuskirjaa ja eurooppalaista politiikkaa, joka olisi läpinäkyvää ja demokraattista. Minä haluaisin olla hyödyllinen kansalaisille enkä sulkeutua byrokraattisten seinien sisäpuolelle. Meidän pitää meidän pitää olla päättäväisiä ja sitkeitä, kun me haluamme te- ottaa vastaan meille asetetut haasteet. Toivon, että, että me toivomme Euroopasta, saamme Euroopasta tilan, joka olisi toivon kehityksen ja vapauden aluetta, josta kaikki kansalaiset voisivat hyötyä. Tämä on poliittinen velvollisuus, moraalinen velvollisuus meille kaikille. Kiitos paljon tarkkaavaisuudestanne.